tilanne tulvien jälkeen. Tämän esityslistan kohtan aloittaa komission nimissä Kristalina Georgieva. Good. We are waiting for her Anteeksi, rouva komission jäsen. Me oli kiire, joten ilmoitin jo teidän tulonne etukäteen. Are you ready? Oletteko valmis? No niin, rouva komission jäsen, puheenvuoro on teidän. Olkaa hyvä. Uh, honorable members of the Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minä kiitän teitä siitä, että Pakistan on otettu esityslistalle. Ja erityisesti haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että se on hyvin aktiivisesti osallistunut tähän asiaan. Valiokuntatasolla on pidetty hyvin tärkeitä kokouksia ja te olette valvonta tehtävänne nopeasti hoitaneet tänä kesänä. Ja tällä tavalla meillä on ollut mahdollisuus hyväksyä rahoituspäätökset näin juohevasti, kun, kun olemme tehneet. Nyt minä eh, kerron, mitä viimeisellä Pakistanin vierailullani olen havainnut. Meillä on monenlaista oppimista Euroopan unionissa. No, haluaisin ensin aloittaa tästä Pakistanin matkasta. Hyvin ja voimakkaat muistot minulle jäivät. Tämä on erittäin monimutkainen tilanne, mikä siellä on syntynyt. Siinä on itse asiassa kaksi katastrofia yhdessä. Pohjoisessa on kolme miljoonaa siirtymään joutunutta ihmistä ja pakolaista, joiden täytyi paeta muita konflikteja. Ja nyt he ovat havainneet, että heidän leirinsä ja uudet talonsa on tulva huuhtonut mennessään. Kaikki on tuhoutunut. No sitten Etelässä Pakistanissa monet maaseudun ihmiset ovat menettäneet paitsi talonsa myöskin elinkeinonsa, eli kaiken sen, minkä varassa Pakistan elää. Tämä katastrofi on vain kasvanut Yli 20 miljoonaa ihmistä on tämän katastrofin uhriksi joutunut. Yli 12 miljoonaa ihmistä tarvitsee aivan välitöntä apua. Please, uh, uh, Olkaa hyvä, komissaari. Olkaa hyvä, jäsenet, jatkakaa keskusteluanne ulkopuolella salin. Niin, tiedän, että täällä eh, on ollut hyvin tärkeitä keskusteluja ja, ja niin on tämäkin aihe, mistä minä nyt olen puhumassa. Niin, kun puhumme numeroista, me puhumme kahdeksasta miljoonasta ihmisestä, jotka tarvitsevat apua. Nyt tätä lukua on nostettu 12 miljoonaa. kahdeksan miljoonaa taloa on tuhoutunut tai vaurioitunut. Tämäkin oli aikaisemmin yksi kaksi miljoonaa ja kaksi neljä miljoonaa hehtaaria maatalousmaata on jäänyt veden varaan. Koleraa, ripulia on alueella ja näissä olosuhteissa meidän apumme on sellaista, että me keskitymme vain näihin kaikkein kiireellisimpiin asioihin puhtaaseen veteen, terveyspalveluihin, saniteettikysymyksiin. Kun meillä on tällainen järkyttävä katastrofi edessämme, niin massiivisia kansainvälisiä toimia myös tarvitaan. Ja nyt minä aionkin siirtyä seuraavaan aiheeseeni, mitä EU on tehnyt ja mitä EU aikoo tehdä. Meidän humanitaarinen toimintamme on ollut huomattavaa. EU, joka on sekä jäsenvaltiot että komissio, on 231 miljoonaa on heti, eh, heti annettu sinne, 70 eh, miljoonaa komissiota, loput jätesvaltiolta. 12 maata on myös eh, järjestänyt omaa apuansa väestönsuojeluväylien kautta. Euroopan unioni on kaikkein suurin lahjoittaja. Meidän täytyy miettiä YK on YK apuun E, joka on antanut hyvin paljon apua, mutta kaikkia näitä summia vielä, e, vielä me tulemme nostamaan ja ehkä YK vetoaa meihin viikon päästä uudelleen suuremman summan puolesta. Me olemme toimineet hyvin nopeasti. 37. me ymmärsimme, että tulvat ovat tuhoisat. Ja ensimmäinen rahoitusta koskeva päätös 30 miljoonaa tehtiin jo seuraavana päivänä eli 31.7. Me käynnistimme eh, tämän väestönsuojeluohjelman. Eh, Pakistanin viranomaiset pysyivät, pyysivät sitä meiltä. Tämä oli 6.8. Ja 18 asiantuntijaa lähetettiin paikalle, jotka, jotka koordinoivat YK ja Pakistanin kanssa yhdessä tämän avun, jotta kaikki tulisi tehokkaasti hoidettua. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällainen apu jäsenvaltiolta vietiin paikalle siviilivoimin ja EUn sotilasvälineiden tukemana. Vesien puhdistelujärjestelmiä, joita tarvitaan liikuteltavia sairaaloja, suojia ja telttoja oli kyseessä. Minä en aio nyt mitenkään jättää piiloon sitä, että vaikka me teimme paljon, meillä on vielä suuret haasteet edessämme. Haluaisin tässä ottaa esille ensinnäkin humanitaarisen kriisin. Se ei ole ollenkaan ohi. Me emme ole edes vielä tämän kriisin huippukohdassa. Me tiedämme avustustyöntekijöiden kertomana, että e, kuusi miljoonaa ihmistä on vasta saanut syyskuussa apua ja 12 miljoonaa on avun tarpeessa. Eli jollakin tavalla tämä kriisi vain kasvaa nopeammin kuin miten me pääsemme siihen apua antamaan. Ja seuraavaksi hyvin kriittistä kun me yritämme saada niin monta ihmistä tavoitettua kuin mahdollista, niin me yritämme kaikkein haavoittuvimmat saada ensin hoitettua, erityisesti naiset, lapset, vanhat ja vammaiset. Nämä ihmisryhmät ovat ne, jotka todennäköisesti jäävät avun ulkopuolelle, ellei heitä oteta täydellisesti tavoiteryhmäksi. Tällä tavalla me teemme yhteistyötä 26 kumppanimme kanssa. Me haluamme toimittaa apua nopeasti. Ei ole kysymys vain elämään jäämisestä, vaan on kysymyksessä maa tässä, jolla on myös hyvin suuria turvallisuusuhkia. Tämä voi mennä täydelliseksi desperaatioksi tämä tilanne. Meidän täytyy olla hyvin päättäväisiä, kun me yritämme avustaa ihmisiä niin nopeasti kuin mahdollista. Niin tärkeäkin kuin onkin pelastaa elämää tällä hetkellä, niin meidän täytyy jälleen ja heti alkaa ajatella. Hyvin tärkeitä tehtäviä on edessämme. Ensinnäkin maatalous, se täytyy saada toimimaan, täytyy olla siemeniä ja välineitä, jotta me saamme korvattua tämän, tämän satokauden, joka on jäämässä väliin. Samaan aikaan meidän täytyy tärkeää infrastruktuuria rakentaa sellaista, joka muodostaa väylät markkinoille ja tällä tavalla me voimme eh, myös päästä hyvin kaukana sijaitsevien yhteisöjen luokse. maalla on eh, hyvin suuria haasteita edessään ja Maailmanpankki, joka teki arvioita eh, komission kanssa, E, on juuri miettimässä, minkälaisia varoja jatkossa tarvitaan. Me olemme hyvin tarkkaa tiivistä yhteistyötä tehty komissaari Piivalksin ja ulkoedustaja Ashtonin kanssa sillä tavalla, että me saamme ehdotuksen siitä, mikä on kaikki se tapa, jolla tätä maan kehitystä voitaisiin edesauttaa. Pakistan tulee olemaan esitys asialistallamme. Ja meillä on lokakuussa 14.15. Mm, demokraattisesta Pakistanissa kokous eh, Brysselissä. No kolme asiaa tässä ratkaisuna. Ensinnäkin Pakistanin tilanne on vain yksi muistutus siitä, että ilmastonmuutos vaikuttaa hyvin syvältä. Kun me katsomme näitä kustannuksia, niin meidän täytyy varautua katastrofeihin ja meidän täytyy myöskin varautua siihen, että kun maat tuhoutuvat, meidän täytyy, että me pystymme rakentamaan ne, rakentamaan ne uudelleen. Meidän täytyy olla varovaisia. No, en voi sanoa, että tämä johtuu ilmastonmuutoksesta, mutta tämä on yksi muistutus taas siitä, että näitä onnettomuuksia, katastrofeja tapahtuu kuitenkin ilmastonmuutoksen myötä yhä useammin. Haitin tilanne, kuivuus, Sudan ja Pakistan, nämä ovat kaikki suuria katastrofeja. Tilanne on hyvin, hyvin vaikea Meillä nimittäin äh, hätäapuvarat äh, ovat äh, kovassa käytössä. On ollut niin monta suurta katastrofia, että tällä hetkellä näkyy meidän budjetissamme suuri kuilu. Me emme ole ottaneet huomioon näissä, näissä tulevissa budjettihankkeissamme sitä, miten paljon rahaa tarvitaan. Meidän täytyy sitoutua auttamaan ihmisiä, jotka tarvitsevat apuamme. No sitten edelleen. EU on ollut tässä kärjessä. Me emme kuitenkaan ole tiedotusvälineissä kovin paljon näkyvillä. Meidän täytyy nyt keskittyä hyvin paljon enemmän siihen, että EU on näkyvä silloin, kun katastrofeja tapahtuu. Tämähän, tämä tuli tänä aamuna selväksi myös aamun keskusteluissa. Ja meille tuleekin ensi kuussa tästä asiasta ehdotus. Sitten lopuksi, hyvät parlamentin jäsenet, minä voin kansalaisten puolesta sanoa ylpeänä, että Pakistan Pakistanin kohdalla olemme nähneet, että EU e ei ole solidaarinen vain sanoissaan, vaan myös toimissaan. Me voimme olla siitä ylpeitä. Me emme pelkästään pelasta ihmishenkiä, vaan me myös ylläpidämme arvoja ja periaatteita, jotka ovat Euroopan hankkeen ytimessä. Kiitoksia. Thank you very much. Τώρα το λόγο θα πάρουν ομιλητέ εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Κασμαρέκ εκ μέρου τη ομάδα. Tässä puheenvuoron herra ryhmän nimissä. Teillä on puheenvuoro puolitoista minuuttia. Pani komisarz, Kiitos puhemies, komissaari, arvoisat jäsenet. Pakistanin tilanne on katastrofaalinen. Se on tilanne, joka koskee kymmenien miljoonien ihmisten elämää. Uhreja on paljon, kärsimykset ovat suuret. Kyseessä on siis mittasuhteeltaan valta, valtava katastrofi ja siinä hengessä haluan esittää kiitokset Euroopan komissiolle siitä, että asian tiimolta on ryhtynyt toimenpiteisiin välittömästi. Valitettavasti Euroopan parlamentti ei loma-aikana pystynyt reagoimaan, <clears throat> mutta äh, solidarisuus on kuitenkin äh, havaitta, on havaittavissa ja olemme niin ikään saaneet osoituksen siitä, että Euroopan komissio on ottanut Pakistanin tilanteen painopistealueeksi. Tämä koskee monia sektoreita. Kyse on siis humanitaarisesta katastrofista, mutta myöskin elintarvikepula äh, <clears throat> liittyy äh, syntyneeseen tilanteeseen. Toivottavasti ääriainekset eivät äh, nosta päätään. Meidän on pidettävä tämä, tämä mielessä, kun pyrimme hallinnoimaan katastrofia ja sen ja, ja vaikutuksen vähentämistä. Ei mulla tuu sitä. ryhmän puolesta Roveri Keiser, puolitoista minuuttia. Mm. Merci, madame la Kiitos puhemies. Arvoisa komissaari, haluaisin ensiksi esittää teille kiitokset omasta sitoutuneisuudestanne. Olette mitä ilmeisemmin sitoutunut asiaan. Totesitte, että tehtävää on vielä paljon ja <clears throat> sen kaikki ovat saaneet todeta. Näyttäisi kuitenkin siltä, että ihmiset eivät halua antaa varoja Pakistanin, pakistanilaisten tilanteen helpottamiseksi. Näyttää siis siltä, että Pakistanin katastrofin laajuutta ei ole edelleenkään ymmärretty. Nyt tarvittaisiin nopea <clears throat> reaktiojoukkoja ja ymmärsin puheestanne, että teittekin kaiken, mitä tehtävissä oli tässä yhteydessä halua myöskin kiittää Belgia puheenjohtajamaana, koska komission ohella myöskin puheenjohtajamaa on pyrkinyt reagoimaan nopeasti. Naisten tilanne unohdetaan usein katastrofitilanteissa. Ja jos tarkastelemme nyt tämä hetkistä pakistanilaisten naisten tilannetta ja, ja niitä 300 000 naista, jotka ovat lähitulevaisuudessa synnyttämässä, näissä olosuhteissa tilanne on järkyttävä. Siksi tarvitaan nyt kohdennettua toimintaa. Paikalliset kansalaisjärjestöt on valjastettava muhan mukaan tähän hankkeeseen, jotta pystymme hallinnoimaan asiaa myöskin paikalliselta tasolta. Emme me halua pelkästään varoja. Haluamme, että pyritte auttamaan myöskin naisten tilannetta. Kiitoksia. Sitten ALDE-ryhmän puolesta eh, Görens. Merci, madame la présidente. Kiitos eh, puhemies. Eh, Tällä hetkellä suurin vaikea tilanne on Pakistanissa, kun katsomme mikä maan tilanne on. Siellä on hyvin paljon tuskaa ja kärsimystä tämän tulvan eh, myötä ja voitaisiin ihan puhua tällaista ongelmien valtamerestä ja epätoivon merestä. Meidän velvollisuutemme on kaikkien tehdä jotakin. No miksi? Siksi, että 20 miljoonaa ihmistä eivät itse pääse tilanteessaan eteenpäin. Ja sen eh, lisäksi täytyy muistaa, että tässä on velvollisuus sekä EUlla että jäsenmailla. Meidän täytyy saada Lissabonin sopimuksen myötä poistettua tämä eh, keinotekoinen raja, joka täällä vielä on välillämme. Eurooppa on tarttunut eh, toimeen ja te olette, rouva komissaari, tästä esimerkki. Ei jopa esimerkillisesti. Me olemme ensimmäinen rahoittaja ja humanitaarisen avun suurin antaja ja silloin muutkin varmasti ymmärtävät, kuinka täytyy auttaa Pakistania pääsemään tästä, eh, tästä tilanteesta. Ajattelen erityisesti suuria öljyyhtiöitä ja muita miljardöörejä. Onko tilanne nyt hyvä? No ei. Me voisimme tehdä vielä paremmin työtä ilman, että ajattelisimme minkäänlaisia etuja. Barnierin raportti puhuu niistä varoista, joita voitaisiin käyttää 27 maan toimesta katastrofitilanteessa. Miten me voisimme nämä raportin suositukset ottaa täytäntöön, laittaa täytäntöön? Tämä ei ole kovin eh, avointa myöskään, se ei ehkä ole maailman tärkein, mutta sitäkin asiaa täytyy vielä parantaa. Meidän täytyy, täytyy aina profiloitua silloin, kun teemme jotain hyvää. Me olemme ensimmäinen maailman humanitaarisen avun antaja. Tässä on meidän todellinen tehtävämme ja me olemme silloin rauhan mahti. Kiitoksia. Sitten Lambert, yksi minuutti. Thank you. Kiitos puhemies. Kuten on jo sanottu, mitä Pakistanissa tällä hetkellä tapahtuu, on todellinen tragedia ja vaatii pitkän ajan sitoutumista Pakistanin kansalta ja sen demokraattisesti valittavalta hallitukselta. Joten pidän hyvänä komission reaktiota ja pitkän tähtäyksen perspektiiviä. Ja olen myöskin yhtä mieltä eh, komissiosinien kanssa siitä, miten pitkällä tätäksä pitäisi herättää rahoitusta tässä tilanteissa. Kansainvälisen yhteisön tulisi tehdä vastauksensa intensiivisemmäksi ja pöyti myöskin tulevaisuudessa antaa lisää rahoitusta YK-rahastoon, koska se on tärkeä poliittinen viesti. Mutta kansainvälinen yhteisö voisi mennä pitemmällekin, se voisi vapauttaa Pakistanin omia varoja, jotta se luo, antaisi anteeksi Pakistanin kansainvälistä velkaa, joka on syntynyt pitkään johtoshallitusten aikana. 2008 oli kolme miljardia dollaria velkoja ja tämä vaikuttaa kansainvälisiin avutoimiin ja Ranska ja Saksa ovat tärkeitä kahdenkeskisiä avunantajia. Me voimme katsoa, että voisin katsoa, miten voitaisiin katsoa jotenkin sitä, miten tapahtuu lainojen takaisin maksaminen lainoja, joita nyt ollaan esittämässä. Ajattelen myöskin Pakistanin sisällä puolitte hmm. sitä, että, että voisivatko rikkaat maanomistajat antaa jonkinlaisia vuokrahelpotuksia vuokraviljelijöille, jotka eivät pysty maksamaan vuokriaan lähitulevaisuudessa. Lambert. O kirjos... Kiitoksia Rova Lambert. Sitten Karin puolitoista minuuttia. Madam President, Commissioner. Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Minä ensinnäkin sanon, että olen hyvin tyytyväinen siihen, mitä komissaari sanoi valiokunnassa ja myöskin täällä. Meidän vastauksemme on ollut todella hyvä sekä eu tasolla ja myöskin eh, mm, jäsenvaltioiden kahdenkeskinen toiminta Pakistanin kanssa on ollut erinomaista. On hyvin surullista, että kuulemme, että silloin kun ihmisillä Pakistanissa tämä katastrofi tuli eteen, niin president, presidentti oli käymässä täällä ja, eikä, e- e- e- ja silloin toimimme aivan erinomaisesti siinäkin tilanteessa. Sitten kävi niin, että sotilaiden täytyy tulla auttamaan tässä hätätilanteessa, koska apua tarvittiin. No mutta hätätilanne on kuitenkin vielä päällä, kun tässä nyt tänään puhumme siitä. Me teemme kaiken sen, minkä voimme, mutta meidän täytyy ajatella, ajatella vastuitamme vähän pitemmällä aikavälillä. Tällainen tulvan määrä tai laajuus on sellainen, että se oli aivan uskomaton. Meidän täytyy rakentaa rakentaa Pakistania uudestaan ja ihmisten siellä täytyy ymmärtää se ja nähdä se, muuten seuraukset ovat huonot. Meillä on hyvä agenda, mutta meillä täytyy olla myös kauppa agenda, jotta Pakistan itse voi rakentaa itseään uudelleen. Nyt kollegat, minä pyydän hyvin vaativaa kunnianhimoista toimintaa, ikään kuin Marshall-apua, jota jolla aikanaan Eurooppa rakennettiin. Tässä nyt mittaluokka on sitä luokkaa. Kiitoksia edustaja Karim. Sitten me olemme kuulleet ryhmien puheenvuorot ja meillä, meillä on sitten yksittäiset edustajat. Ensimmäisenä puolitoista minuuttia, minuuttia rouva Steffler. Kiitos puhemies, komissaari, arvoisat kollegat. Humanitaarinen tilanne Pakistanissa on jopa huonompi kuin tsunamin jälkeen. Haluan esittää kiitokset Euroopan komissiolle siitä, että 7 miljoonaa euroa on jo annettu uhrien käyttöön ja tilanteen parantamiseksi, niin kuin äsken saimme komissaarilta kuulla uhrien suojeleminen on tärkeää. Infrastruktuurit ovat hajonneet, myöskin turvallisuustilanne on <clears throat> huonolla tolalla. Meidän on keskityttävä humanitaarisen avun jakamisen ja se on toteutettava tasa-arvoisesti koko kansan, kaikki kansanosat huomioon ottaen. Tämän tyyppisissä tilanteissa toimet, Euroopan unionin käynnistämät toimet ovat olleet eh, myönteiset, mutta nopeutta on lisättävä, samoin näkyvyyttä. Jos tulevaisuudessa samantyyppisiin tilanteisiin törmätään, tarvitsemme nopean toiminnan joukkoja, joihin täällä viitattiinkin. Ainoastaan ne voivat nopeasti eh, <clears throat> pureutua tilanteeseen tarvitsemme myöskin lainsäädännöllistä pohjaa, jotta voimme löytää kunnianhimoiset ratkaisut vastaavissa tilanteissa. Eh, o kirjus Berman ja Enna Leptopa. Sitten edustaja Berman, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. EUlla on vastuullaan hyvin suuri osa avustarahoista, joita eh, Pakistanille on suunniteltu osoitettavaksi. Me emme siis, me todetaan, että humanitaarinen apu on velvoitte ilman politiikkaa sinänsä olla syrjintä ei on tärkeimpiä avunantajia ja siksi on tärkeää, että juuri me koordinoimme hyvin ponnistelujamme. Siksi kysymykseni komission jäsenelle, missä koordinointi voisi tapahtua paremmin, mitä siihen tarvittaisiin, mitä te tarvitsette siihen väestön täytyy voida saada puhdasta juomavettä, saada myöskin elintarvikkeita ja lääkehoitoa. Ja niin kauan kuin uusia tulvia on uhkaamassa, elirakennus on vaikea. Tähän asti, siinä asti kansainvälinen yhteisö täytyy tukea Pakistanin viranomaisia ja väestöä, jota on myöskin lieventää pitkän aikaista vaikutusta lisää varoja. Sen täytyy myöskin löytää nämä varat. Kiitoksia. Sitten Louis Michel, yksi minuutti. Oui, madame la présidente, madame... Puhemies ja komissaari, äh, haluan esittää äh, kiitokset Euroopan komissiolle äh, komissaarille siitä huomattavasta työstä, jota on tehty. 130 miljoonaa euroa on annettu tämä humanitaarisen katastrofin äh, hallinnointi äh, käyttöön. Äh, kyse on todella huomattavista summista ja olette näin ottaneet asia <clears throat> suorastaan sydämen asiaksi. Täällä viitattiin terveysongelmiin, naisten tilanteeseen, mutta kyse on myöskin poliittisesta ongelmasta, joka vallitsee Pakistanissa. Nimenomaan ääriaineksia on, on paljon. Halusinkin kohdentaa huomioon tähän. Jos vertaamme äh, asiaa äh, ja tilannetta Haitin äh, maanjärjestykseen, on selvää, että Euroopan unionin on löydettävä nopean toiminnan käynnistämisen ratkaisu. Ja herra Barnierin ehdotus ja strategia on tässä hengessä hyvä uutuus. Kiitos Van Dalen. Kiitoksia. Sitten edustaja Van Dalen puolitoista minuuttia. Voorzitter, in Nederland kennen wij de strijd tegen het... Hyvä puhemies, Alankomaissa me olemme pitkään taistelleet vettä vastaan ja siksi minä tunnen olevani hyvin kiinteässä yhteydessä tässä Pakistanin ja tässä vesikatastrofissa minä vetoaan kaikkiin maihin ja kansainväliseen yhteisöön, että se auttaisi Pakistania, niin ettei se jäisi Talibanien E, käsiin. Minä olen kristittynä myöskin kiinnostunut Pakistanin kristityistä ja meillä on siellä olemassa järjestö, jolta olen kuullut, että kristittyjä hyvin paljon diskrim- syrjitään siinä, kun elintarvikkeita jaetaan. Ja minä pyytäisinkin, että komissaari kertoisi tästäkin aiheesta. Olen myös kuullut, että kolme kolme kristillistä avustajaa on talibanit murhanneet ja meidän täytyy nyt Pakistanin kansaa tukea, koska Pakistanin valtio sen täytyy auttaa ulkopuolelta tulevia avustustyöntekijöitä, eikä syrjintää saisi mitenkään jatkaa. Seuraavana Roa Korhola. First, I would like to convey my sympathies to the people of minä haluaisin ottaa osaa Pakistanin kansan suruun ja mm, henkien menetysten vuoksi. Minä kiitän myös komissaaria siitä, että Pakistanin tilanne on agendallamme näin korkealla. Me on hyvin vaikeaa ymmärtää aluksi, miten suuri ongelma oli kyseessä, mutta nyt kun me ymmärrämme, kuinka suuri katastrofi oli, niin meidän täytyy apumme sopeuttaa kaikkeen siihen, mitä tarvitaan. Materiaalista ja rahallista apua tarvitaan ja sillä tavalla, että se ulottuu kaikille, myöskin vähemmistöille. Meidän ei myöskään pidä unohtaa sitä, että on kysymys rajamaa. Sen takana on ääriaineksia ja terrorismia. Täällä on hyvin paljon köyhyyttä, joka saattaa näitä ilmiöitä voimistaa. Humanitaarinen apu ei riitä. Se pitäisi yhdistää jälleen rakentamiseen. Infrastruktuurit, koulut, tiet, sillat, ne täytyy rakentaa uudestaan. Me tarvitsemme kiireellisiä, eh, kiireellisiä toimia myöskin kaupan uudelleen käynnistämiseen. Ja jos valtion velka kasvaa, tulisi, voisi tulla huonompi tilanne. Meidän täytyy nyt auttaa tätä maata. Kiitoksia. Sitten Guerrero Slalom. Kiitos puhemies, arvoisa komissaari. Yleinen äh, <clears throat> mielipide äh, ja käsitys tilanteesta on se, että tällaisessa humanitaarisessa katastrofitilanteessa, niin kuin nyt Pakistanin tilanne, olemme reagoineet varsin hitaasti, liian myöhään. Eli Pakistanin tilanteeseen ei ole reagoitu yhtä nopeasti kuin muissa vastaavissa tilanteissa. Meidän on toimittava YK sääntöjä eh, mukaisesti. Ja jotkut viittasivat siihen, että joissakin jäsenmaissa mahdollisesti eh, viivettä on syntynyt, eh, koska Pakistanin poliittinen tilanne ei välttämättä miellytä kaikkia. Kuitenkin nyt kyse on siitä, että yksittäisiä henkilöitä, ihmisiä pitäisi auttaa – eikä kyse suinkaan ole poliittisen järjestelmän tukemisesta. Meidän on riippumatta, riippumattomasti pyrittävä kanavamme apumme nyt sitä tarvitseville. No niin, sitten siirrymme Catch the Eye-menettelyyn. Te kaikki, jotka saatte puheenvuoron, saatte puhua yhden minuutin. Doamnă președinte, bilanțul inundațiilor din Pakistan Kiitos puhemies. Pakistanin tulva aiheuttama tilanne on ennalta näkemätön. Yli 20 miljoonaa henkilöä on altistunut tulvan vaikutuksille. Myöskin infrastruktuureita. Infrastruktuuri on tuhoutunut monilla, monissa osissa. Taloja on <clears throat> tuhoutunut. Myöskin maanviljelys joutuu jatkossa kärsimään valtavasti syntyneestä tilanteesta. Olen tyytyväinen äh, siihen, että Euroopan unioni on asettanut äh, jopa 230 miljoonaa euroa äh, apua ja tukirahoitusta Pakistanin käyttöön. Tämä pitäisi sisällä myöskin yksittäisten jäsenvaltioiden antamat varat. On selvää, että Pakistanin omaa taloudellista kehitystä on elvytettävä tulevaisuudessa. Kirja Kreetu Sitten seuraava puhuja. Hyvä komissaari, mitä ilmeisemmin yli Euroopan unionin eh, vastaus Pakistanille on ollut hyvä ja merkittävä, mutta ei kovin näkyvä. Olemme pystyneet kuitenkin osoittamaan, että olemme solidaarisia uhreille. Ihmiset, joiden tilanne on, on huono, 18 miljoonaa ihmistä, heillä on suuri riski sairastua. Ja YK on saanut käyttöönsä vain kolmanneksen siitä rahasta, jota se on pyytänyt Monet eh, maat ovat olleet pidettyväisiä, koska Pakistanissa on korruptiota. Se, että humanitaarinen apu koordinoidaan, se on tärkeää, jotta voidaan varmistaa se, että apu menee niin sitä tarvitseville eikä jää paikallishallinnon taskuihin. Myöskin turvallisuuskysymykset ovat tärkeitä. Humanitaarisen avun antajien tilanteen pitää olla turvallinen, ettei islamistit uhkaa heitä. Kiitoksia. Sitten Kreutzmann yksi minuutti. Frau Präsidentin, Frau Kommissar. Hyvä puhemies, hyvä komissaari, kiitos teille. Pakistanissa me näemme aivan järkyttävän tulvakatastrofin ja ihmiset, joilla mitään ei ole, he kärsivät, heitä pitää auttaa. Täällä on sellaisia alueita Pakistanissa, jossa, mihin keskushallinto ei päästä minkäänlaista apua. Pildis-Pallistaan esimerkiksi on tällainen ja Kashmir, e, e, jotka ovat tällaisia ydinalueita, ne ovat hyvin, hyvin vaikeassa tilanteessa. Kilkit Palkistanin, siellä on pelkästään 5 000 ihmistä kuollut ja 15 000 ilman kotia. Hyvin paljon tästä maasta on sellaista, josta me emme tiedä yhtään mitään. No, 10 000 euroa rahaa tälle alueelle on tullut. On hyvin tärkeää, ettei etteivät rahat mene Pakistanin keskushallinnon kautta, vaan myöskin menevät kansalaisjärjestöjen kautta, koska nämähän tietävät paljon tarkemmin, minkälaiset tarpeet kullakin alueella ovat. Kiitoksia. Zemtje, yksi minuutti. Bardzo chciałem podziękować za zabranie głosu. Niin. Haluaisin kiittää mahdollisuudesta käyttää puheenvuoron. Euroopan unioni nyt tämän Pakistanin valtaisen kriisin aikana on reagoinut huomattavasti tehokkaammin kuin aikaisemmin. Me kaikki täällä uskoakseni olemme hyvin iloisia siitä, että voimme nähdä, miten edistystä on tapahtunut, ennen kaikkea verrattuna esimerkiksi apuun, jota annettiin Haitille. Rouva komission jäsen, on kaksi asiaa, jotka haluaisin muutenkin ottaa esille. Ensinnäkin se, että parannetaan unionin todellista kykyä, kapasiteettia silloin, kun on kysymys humanitaarisen avun antamisesta. Avainkysymys on suuret, äh, suurin kuljetuksiin pystyvät lentokoneet, jos näitä ei olisi, niin pystyvät välittämään apua. Toiseksi täytyy paremmin koordinoida apua. EU tekee hyvin paljon, mutta EUn jäsenvaltioiden täytyy koordinoida paremmin toimintaansa. Kiitos. Rova Kiongeva, joka päättää keskustelumme. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia hyvin paljon tästä keskustelusta ja näistä hyödyllisistä kommenteista. Minä yritän nyt sitten kolmella eri tavalla vastata näihin kysymyksiin. Ensinnäkin nämä painopistealueet, lyhyen tähtäimen, pitemmän tähtäimen painopisteet ja sitten kuinka voimme ne integroida toisiinsa. Toisinna, toiseksi puhun poliittisesta ympäristöstä ja kuinka me voimme tavata varmistaa riippumattomuuden ja avustustyöntekijöiden turvallisuuden. Kolmanneksi, että minkälaista kapasiteettia meillä on ja nimenomaan jatkoa ajatellen. No ensimmäiseen kysymysryhmään sanoisin, että olen hyvin paljon samoilla linjoilla kuin parlamentti. Se, että me todellakin keskitymme ryhmiin, jotka ovat syrjäytymisvaarassa, kuten naiset, lapset. Me tiedämme, että mm, naiset hoitavat monia asioita taloudessa. Sitten vähemmistöt, uskonnolliset vähemmistöt, ne ovat missä tahansa maassa. Ja tässä tietysti Pakistanissa erityisesti sellaisia ryhmiä, joilla on hyvin suuri riski. Näissä yhteisöissä, ne on hyvin vaikea päästä heidän luokseen, koska joko konfliktit tai luonto estävät heidän luoksensa pääsyn. Minä voin vahvistaa teille, että me koko ajan katsomme kumppaneidemme avulla, miten toimitaan. Ja seuraamme sitä, että kaikki mitä rahoitamme todellakin on ohjattu sinne, missä syrjäytyminen on ilmeisempää. En nyt mitenkään näistä yksityiskohdista yksity, uskonnollisten yhteisöjen kohdalla, niin meillä on kyllä spesifisempää tietoa niistäkin Kashmirissa – ja minä voin sanoa Kashmirin osalta, että me olemme kansalaisjärjestöjen kanssa toimineet, jotta ihmiset tavoitettaisiin. Hyvin vahvasti täällä tuli esille se, että maatalous on, on suuren osan Pakistanin yhteiskunnan talouselämän ydintä. Itse asiassa eh, tulva saattaa eh, parantaa, parantaakin maata, mutta se edellyttää sitä, että maanviljelijät pääsevät taas toimiinsa. Tällaisessa katastrofissa tietenkin, jos, jos me vastaamme siihen hyvin, niin pitkällä tähtäimellä voidaan hyvin paljon hyvää tehdä ja juuri, juuri tällaisen turvallisuudenkin osalta. Meidän täytyy miettiä, kuinka me saamme lisää varoja miten me saamme tällä samalla alueella esimerkiksi Persianlahden valtiot mukaan tähän auttamiseen. EU on toiminut nopeasti ja hyvin laajasti. Ja tämän jälkeen, kun näin olemme tehneet, me voimme vedota toisiin, jotta hekin tekisivät samoin. Meillä on 14.15.10. tällainen Pakistanin huippukokous ja edustaja Ashton tulee tänne Pakistanin ulkoministeri. He yhdessä johtavat tätä kokousta. Me olemme sopineet siitä, että meillä on laajennettu kokous, jonka avulla pyritään keräämään huomiota tilanteelle ja sitten myöskin varoja. Mitä tulee omiin jäsenvaltioihimme, niin omista varoista voin sanoa seuraavaa. Komission 70 miljoonaa on jo tähän annettu, e, on myönnetty ja suuri osa siitä on jo käytetty. Nyt kun olin Pakistanissa viikon, niin meiltä rahat loppuivat e, tästä hätävarantokassasta. E, me annoimme varoja hyvin päteville henkilöille hyvissä järjestöissä, joissa tekimme, teimme yhteistyötä. Henkilöstömme teki selväksi jo silloin, että me tarvitsemme paljon enemmän vielä rahaa. Mitä sitten jäsenvaltioihin tulee, niin Ruotsi, Iso-Britannia ja Saksa ovat suurimpia lahjoittajia. Nämä maat ovat monissa tapauksissa jo toimittaneet avun perille. Me tiedämme, tiedämme, että tämä on tällainen yhteisbudjetti. En nyt oikein tiedä, mikä tämän oikea, onko tämä nyt jaettu vastuun, jaettu vastuun budjetti vai mikä se nyt onkaan. Meillä on siis jako jäsenvaltioiden kanssa, mutta yhteistyötä me teemme ja me haluaisimme nähdä sen, että kaikki meidän sitoumuksemme toteutuvat. Mitä sitten tulee pitemmällä tähtäimellä tähän asiaan? on selvää, että Pakistanin ennuste, sitä joudutaan vähän veivaamaan alaspäin, koska talouskasvu ei, ei nyt voi olla 4,5 prosentin tasolla, kuten ennen tulvaa. Se on yhden prosentin tai jopa miinuksen puolella jatkossa. Mutta massiivisesti työtä on tehtävä jatkossa. Siksi meidän täytyy saada liike kannalle – kaikenlainen tuki Pakistanille. Se tarkoittaa sitä, että kaikki mahdollisuudet on käytävä läpi. On ihan selvää, että komissio ei voi lainata rahaa. Se ei ole sellainen vastuu, mitä minä voisin ottaa itselleni komission puolesta. Mutta voisimme tarkastella sitä, että minkälaista kapasiteettia Pakistanissa on, ja sitten kuuntelemme kyllä teitä, kun kaikista näistä vaihtoehdoista puhutaan. Kauppakysymykset ovat hyvin tärkeitä. Tässä vaiheessa voin sanoa, että me olemme jo komission puolella hyvin tarkkaan miettineet, mitä me voimme tällaisella holistisella lähestymistavalla ja ratkaisutavalla tarjota. Sitten siirry seuraavaan kohtaan. Mitä tehdään taloudellisella sektorilla? Ei, anteeksi vielä yksi juttu. Meidän täytyy Pakistanin kanssa tehdä yhteistyötä, jotta hallitus saa uudistukset läpivietyä, jotka puolestaan kehittävät talouselämää, miten julkinen talous hoidetaan ja näin edelleen. Tämä on pitkän tähtäimen työtä ja siitähän me tässä olemme myös keskustelemassa. On aivan selvää, että Pakistanin auttaminen on myös poliittinen tasapaino ja vakauskysymys tällä alueella ja loppujen lopuksi koko maailman kannalta. Toivomme, että yhteiset toimemme pelastavat henkiä, mutta että sen lisäksi voimme estää kaauksen syntyvän, syntymistä näin herkällä alueella. Ne meistä, jotka ajattelevat tätä yhteisö, yhteisöllisyyttä, avustustekijöiden turvallisuus on erittäin tärkeä. Ja tässä toinen puoli on sellainen, joka liittyy neutraaliuteen, johon, jonka takana ei siis ole mitenkään kaupunki, maaseutu, vastakohdat, uskonnot tai muut tekijät. Tällainen neutraalius ja humanitaarisen henkilöstön turvallisuus, ne ovat tärkeitä asioita meille. 19.8. me totesimme, että viime vuonna eh, enemmän enemmän avustustyöntekijöitä, 102 menetettiin kuin rauhanturvaajia. Ja tietenkin tässä Pakistanin kohdalla meillä on suurta huolta, että menetetäänkö täälläkin ihmishenkiä avustustyössä. Eli hyvin vakavasti täytyy suhtautua. Sitten vastuun vahvistamisesta. Olen hyvin iloinen siitä, että te puhuitte myönteisesti kaikesta, mitä olemme tehneet. Meidän täytyy organisoida toimemme hyvin ja koordinoida kaikki. Enemmänkin täytyy tehdä, olen aivan samaa mieltä. Mitä koordinointi sitten Pakistanin kohdalla tarkoittaa? Meillä on tällaisia väestönsuojelu pelastustoimitiimejä, jotka koordinoimme. 12 maata on antanut omaa apuaan ja me olemme kymmenen lentoa eh, lähettäneet lentoa sinne. Yksi oli Tsekin, yksi Suomen ja seitsemän lentoa oli sitten komission varalla tähän ilmasiltaan järjestetty. Me koordinoimme usean maan avustustoimet eh, paikan päällä, joten edistystä on. Ja teille, jotka sanotte, että lisää toimia vielä tarvitaan, teille vastaan, että kyllä toivottavasti te näette, kuinka komissio päättäväisesti tätä asiaa hoitaa ja kuinka komissio katastrofiin vastaa tehokkaasti. Me keskustelemme asiasta jatkossakin. Ja neljä asiaa tässä täytyy muistaa. Meidän täytyy valmistautua ensinnäkin paremmin katastrofeihin. Toinen asia on, että meidän täytyy tietää, että jäsenvaltiot toimivat näissä tilanteissa – joka kerta kun katastrofi tapahtuu, niin minä soitan ja minä en silloin voi tietää, että saanko sen, mitä tarvitsen puhelullani. Joka kerta kun olemme soittaneet jäsenvaltioihin, aina jäsenvaltiot vastasivat meille. Olisi paljon parempi, jos me jo ennalta tietäisimme, minkälainen sitoumuksen taso kussakin jäsenvaltiossa on, eli mitä meillä on käsissämme. Kolmanneksi parempi koordinointi enkä siitä sano sen enempää. 27 plus 1 meidän täytyy toimia yhtenä yksikkönä. Ja sitten meidän täytyy holistisesti tilannetta lähestyä kriisien torjunta, estäminen, vastuu ja kaikenlainen mm, feedbacki myös on tarpeen. Eli tämän tyyppisen ehdotuksen minä teille esitän. Kiitoksia puhemies ja kiitos parlamentin jäsenille kaikista näistä neuvoista tiimilleni. Η συζήτηση έληξε εδώ. Thank you, Mr. Commissioner. Ε, Niin, kiitos, rouva komission jäsen. Seuraava aihe on herra Yyrin mietintö, joka koskee jäsenvaltioiden työspolitiikkaa.